Eli äänestysselityksiin siirrymme myös puolaksi. Ensimmäisenä puhuu edustaja Peter Jaar EPP-ryhmästä. Olkaa hyvä, minuutti. Ja, Paljon kiitoksia, herra puhemies. Haluan todeta vain sen verran, että mitä tulee vuoden 2017 istuntokalenteriin, niin olisin toivonut hiukan rohkeampaa toimintaa siinä suhteessa, että olisimme voineet todeta, että Brysselissä lisätään täysistuntoistuntojen määrää ja vähennetään Strasbourgin istuntojen määrää. Me voisimme organisoida töitä paremmin, jotta ratkaisuja voidaan etsiä valiokunnissa riittävän yksityiskohtaisesti. Ehkäpä parannusta saadaan vielä aikaiseksi, eli vetoa kaikkien puolesta, että jos täällä nyt tapaamme, niin meidän tulisi käyttää tarjolla olevaa aikaa ja ehkäpä me voisimme järjestää asiat siten, että Brysselissä luovuttaisiin näistä mini-istunnoista ainakin osittain ja käytettäisiin näin voitettu aika valiokuntaistuntoja varten. Kiitoksia Edustaja Jonathan Arnold, minuutti, olkaa hyvä. Many thanks, uh, Mr. President. Uh, our parliament in the... Paljon kiitoksia. Meidän parlamentti on viime vuonna kokoontunut 142 päivää ja sitä on krisoitu tästä e, vähäisestä työstä, mutta Brysselissä ja Strasbourgissa täysistunnoissa, minitäysistunnoissa istuntojen päivien määrä on kuukausista viisi ja kolmena päivänä vain osan itse päivästä Eli täällä täysistunnossa minuutin puheenvuoron tai puolentoista minuutin tai kahden minuutin jälkeen ihmisiltä viedään mikrofoni. Eli meillä ei ole mahdollisuus todellakaan syvällisesti eh, keskustella asiasta tai tarkastella asioita ja lainsäädäntöehdotuksia, jotka tänne asti päätyvät. Tietenkin on järkevämpää käyttää aikaa tehokkaammin kunnon keskusteluja varten ja tarjota sitä, että ne, jotka uskovat tähän rakenteeseen, niin varmaankin olisivat tyytyväisiä tähän ja varmaan tässä nyt tämä oma minuuttinen vierähtikin. Uh, Arnott. Kiitos edustaja Arnott. Herra Van Dalen, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Ja, dank u wel. Kiitoksia, herra puhemies. Puhemies, mitä me nyt täällä teemme? E, eihän tämä käy päinsä. Meille ei anneta mahdollisuutta äänestää istuntokalenterista, kun tarkistuksia ei olekaan. Mitä nyt tapahtuu? Nyt puhumme äänestysselityksistä. Mitä me selittelemme, kun emme äänestäneetkään? Tämä ei ole demokraattista. Haloo! Ik was, nog niet ik was nog niet uitgesproken, voorzitter. Ik vind het wel prettig als u even luistert. Olisihan se kiva, jos kuuntelisitte minun argumenttejani. Eli me selitämme äänestystä, jota ei tapahtunut. Tämä on epädemokraattista. Yrittäkääpäs ottaa tämä puheenjohtajakokouksessa esille. Eli kyllähän meillä pitäisi olla mahdollisuus istuntokalenteristakin äänestää. Eihän tällainen käy päinsä. Tämä on aivan järjetöntä puuhastelua ottakaapas tämä esille sitten korkeammalla tasolla. Kiitoksia. Kiitos edustaja teille. Aina kuuntelen teitä huolellisesti, mutta samaan aikaan minun täytyy kuunnella työntekijöitä tästä palveluyksiköistä vierelläni. Tietysti Tämä otettiin tänne äänestyksen jälkeen. Siirrymme Kering de Örenbergin mietintöön eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Ensimmäisenä tästä puhuu rouva Šojdrová. Děkuji, vážený pane eh, místopředsedo. Já bych chtěla vysvětlit... Paljon kiitoksia, herra puhemies. Haluaisin kertoa teille miksi tuin tätä eurooppalaista menettelyä. Mielestäni tämä on positiivinen askel kohti parempaa kuluttajan suojaa ja pk-yrittäjien parempaa suojaa. Nämä ovat toimivia ehdotuksia, sillä rajat ylittävä toiminta on tarpeen, varsinkin kun internetkaupankäyntiä käydään. Esimerkiksi viallisen puoteen, tuotteen tai toimittamatta jääneen tuotteen hinnan palauttamiseen tämä liittyy. On valitettavaa, että aika harvat kansalaiset tietävät tästä mahdollisuudesta. Tuomioistuinten pitäisi puuttua tilanteeseen. Ihmiset ehkä pelkäävät käräjöintiä, vaikka käräjöinti ei ole kovinkaan hankalaa. Eivätkään nämä menettelyt kovinkaan paljon maksa. Ja on hienoa, että tässä on nostettu tätä raja-arvoa 5000 euroon. Mielestäni sitä voitaisiin nostaa entisestään. Olen samaa mieltä sen suhteen, ettei näitä menettelyjä pitäisi käyttää tai soveltaa työ lainsäädäntömenettelyihin. Kiitoksia. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil tento návrh eh, nařízení. Kiitos puhemies. Tuin mietintöä. Aikaisempana Tsekin Oikeusministerinä tiedän, miten suuri ongelma on, jos tulee rajat ylittäviä kiistoja. Monilla yhtiöillä ja kansalaisilla on yksinkertaisesti pelkoja lähteä menettelyihin, koska menettelyt kestävät pitkään ja niihin liittyy paljon kustannuksia. On siis hyvä, että EU pyrkii näitä esteitä poistamaan. Tässä on kyse paremmasta yhteistyöstä oikeusalan toimijoiden kesken. Voidaan esimerkiksi käyttää videokonferensseja sähköisesti menettelyissä. Sitten on mahdollista myös yhtenäistä oikeudenkäyntimaksuja, mikä aiheuttaisi sen, että menettelyt voisivat olla halvempia. Uskoakseni tämä on tärkeää tulevaisuudessa, koska huono viestintä oikeusalalla on yksi este Uh, Acum doamna deputat e, Monica Makovei. Un Kiitoksia seuraavana Makovei. Yksi minuutti. Äh, Puhemies, kiitoksia. Meillä on vuoden 2006 ja 2007 asetukset, joissa puututaan menettelyihin, erityisesti vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Näiden avulla ihmisiä yritetään auttaa peräämään oikeuksiaan niin kansalaisia, pk-yrityksiä ja varmistamaan, että menettelyt ovat lyhyempiä. Unionissa on monia erilaisia maita ja menettelyjä pitäisi sopeuttaa. Ja meidän täytyy mennä vielä pidemmälle. Meidän täytyy muuttaa näitä asetuksia ja pitää aina mielessä tavoitteemme. Mitä tulee tähän raja-arvoon, se pitäisi nostaa 5000 euroon. Ja vielä toinen asia, mitä tulee viestintävälineisiin, ilmoitusmenetelmiin, ne pitää huomioida ja tuomareilla pitäisi tietyissä tapauksissa mahdollisuuksien rajoissa olla mahdollisuus käyttää myöskin televiestintävälineitä. Aina on muistettava internetkaupan käyntimahdollisuudet ja etämaksuyhteydet. Tämä helpottaisi suuressa määrin PK-yritysten toimintaa. Edustaja Petteri Arminuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Voisi sanoa, että hyvä juttu, että eurooppalainen menettely vähäisissä vaatimuksissa, niin rajatrefstisen sellainen on, ja kokemukset, joita tähän asti on saatu, ne ovat osoittaneet, että kustannuksia on voitu 40 prosenttia alentaa, ja myöskin menettelyn kesto on olennaisesti lyhentynyt, ja tämä on rohkaisut meitä nyt raja-arvo oli 2000 euroa, se nostetaan 10 000 euroon ja hyvä on sitten, kun 10 000 euron kynnysarvolla, niin 50 prosenttia kaikista kiistoista, niin voidaan sitten tämän menettelyn avulla ratkaista. Tässä on kyse erityisesti kansalaisista, mutta myös pk-yrityksistä, koska niillä on, tämä on erityisen tärkeää. Uskon, että nämä suuret yhtiöt, niillä on oikeudelliset yksiköt ja voivat äh, vaatimuksistaan huolehtia, mutta tässä on kyse erityisesti sisämarkkinoista, kyse on erityisesti pienistä ja keskisuurista yrittäjistä ja sitten äh, joskin parantumisen varaa vielä jää, niin tämä on hyvä päivä Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Andrejs Mamikins. Edustaja Andrei Mamikins, minuutti. Paldies priekšsēdētāja kungs. Eiropas Savienībā ir balstītā. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Euroopan unionin toiminta perustuu alueiden, jäsenvaltioiden ja kansalaisten väliseen yhteistyöhön. Talousalalla PK-yritykset ovat keskeisessä asemassa, ja mikäli riitatilanne syntyy kumppaneiden välille, niin kansalaisilla ja yhteisöllä pitää olla mahdollisuus lähteä käräjöimään, varsinkin jos tästä on mahdollisuus saada rahallista kompensaatio. Siksi me tarvitsemme sellaista menettelyä, joka auttaa meitä ratkaisemaan nämä rahoitukselliset riitatapaukset. Tehokkuuden lisääminen on paikallaan juuri pienten vähäisten vaatimusten osalta. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minä todellakin olen tämän ehdotuksen takana. Minä uskon, että tehokas menettely varmistaa luotettavan Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän. Kiitoksia. E, nyní e, poslanec e, Stanislav Polczak. Jedna minuta. Edustaja Polsak. Ja chci rovněž vysvětlit své hlasování v té... Puhemies, minäkin haluan selittää äänestyskäyttäytymistäni. Niin. Tuin mietintöä. Mielestäni on tärkeää ajatella oikeuksien toteutumista. Kyse on normijärjestelmästä, jossa yksilöllä on oikeus vaatia oikeuksia mutta äh, ongelma on se, että tarvitaan yksinkertaistettuja menettelyjä, kuten tässä ehdotuksessa, mutta siinä on tiettyjä ongelmia. Raja-arvo, joka on 5000 euroa, on todellakin maksimi. Kansalaisten täytyy tietää tästä mahdollisuudesta. Ja heidän täytyy myös pystyä toteuttamaan oikeutensa. Kustannusratkaisuja pidän oikeana askeleena, mutta täytyisi kiinnittää huomiota myös kiistiön ennaltaehkäisemiseen. Sitä ei ole etsinnössä mietinnössä mukana. Sitten siirrymme edustaja Gzybin mietintöön. Tiettyjen ilman joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen ensimmäisenä tästä puhuu Edustaja Makovi, minuutti, olkaa Mulțumesc, domnule președinte. Uh, poluarea atmosferică rămâne... Puhemies, ilman saastuminen aiheuttaa Euroopan unionissa myös sairastapauksia. On olemassa järjestelmiä, jotka tuottavat energiaa ja lämpöä asuinrakennuksia varten ja sitten on olemassa myöskin teollisuuslaitoksia varten rakennettuja järjestelmiä ja sitä kautta syntyy melkoisia päästömääriä. Tällaisia lainsäädännön vastaisia laitoksia löytyy Euroopan unionista noin 150 000 kappaletta ja lainsäädäntö, jonka nyt olemme hyväksyneet, pitävät nykyiset unionin standardit yksissä kansissa. Kaikki on huomioitu. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että me vähennämme myöskin sairastapausten sairastapauksen johtuvia syitä. Komissio täytyy myöhemmässä vaiheessa tarkistaa näitä vähimmäisstandardeja huomioiden omalaimassa olevat teknologiat. Kiitoksia. Petter Jaar, aina mitä pitäisi Edustaja Jaar, minuutti, olkaa hyvä. Niin, vielä kerran kiitoksia puhemies. Täytyy sanoa, että äänestin mietinnön puolesta. Sanoisin kuitenkin jo etukäteen, että kun ajatellaan asiasta vastaavaa valiokuntaa ja kollegoita siellä, niin täytyy asioita jatkossakin seurata, että mietinnön asiat myös toteutuvat. Äänestin puolesta kahden tosiasian vuoksi tarkistuksen kautta nyt sitten direktiivin realistista toteuttamista parannetaan, että tästä tulee tärkeä väline puhtaamman ilman puolesta EU-ssa ilman, että tulee liikaa rasitetta taloudelle. Ja täytyy antaa tässä panos myös byrokratian purkamiseen, jos näin käy, niin ok, mutta jos ei, niin sitten täytyy parantaa vielä juoksuaan, joten vielä asiasta vastaavan valiokunnan kollegalle vetoomus, niin seuratkaa tämän jutun jatkoakin niin, että tämä arvokas mietintö voidaan myös toteuttaa. Kiitos. Eh, Kiitos kovasti teille, edustaja. Eh, eh, Andres Mamikins. Eh, Herra Mamikins, minuutti, olkaa hyvä. Mūsdien cilvēku dzīve ir lielā mērā. Oikein paljon kiitoksia. Jokapäiväisestä elämästä ei selvittäisi ilman lämmitystä tai e- sähköä ja talousjärjestelmät eivät toimisi ilman sähköä, mutta me ymmärrämme toisaalta, että vaikka meillä on olemassa nämä järjestelmät, niin ilma saastuu, pölyä syntyy ja ongelmana on se, että nykyään unionin alueella on ollut käytännössä vain kaksi direktiiviä, ekosuunnitteludirektiivi sekä direktiivi, joka käsittelee suuria polttolaitoksia. Jotta nämä direktiivit eivät olisi päällekkäisiä, niin me kaipaisimme oikeastaan kolmattakin direktiiviä. Mutta hallinnollista taakkaa pitäisi kyllä välttää. Kiitoksia. Paldies. Deputy Nina Jill. One. Edustaja Nina Jill, minuutti. Kiitos puhemies. Äänestin puolesta kysyvin mietinnössä kun ajatellaan puhtaan ilman pakettia ja sitä voidaan vähentää haitallisia päästöjä, äh, parantaa ilmanlaatua EU-ssa ja UKssa. Äskettäinen tutkimus osoittaa, että ilman aiheuttamat kuolemantapaukset ovat paljon suuremmat kuin aiemmin arvioita 30 000. Koko Euroopassa 500 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti ilmansaasteiden seurauksena joka vuosi. Tästä tulee suuri rasite yhteiskunnillemme. Tässä yhteydessä haluan myös sanoa muutaman sanan Volkswagenin dieselpäästä huijauksesta, joka on ihan järkyttävää, erityisesti kun sillä on haitallinen seuraus terveyteen tilanteen ratkaisemiseksi. Siis kansalaiset maksavat tästä rikollisesta käyttäytymisestä suurissa yhteisöissä hengellään, jotka äh, haluavat voittaa mihin hintaan tahansa. Meidän täytyy saada aikaan riippumaton EU-tyyppihyväksyntäviranomainen. Volkswagen on tehnyt selväksi, että nykyinen järjestelmä, jossa autonvalmistajat maksavat kansallisille testausorganisaatioille ja valitsevat isteet, missä modulit testataan, ei yksinkertaisesti toimi. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitos todellakin paljon. Sitten edustaja Timaker, minuutti. Thank you very much, Chair. Um, I've... Puhemies, paljon kiitoksia. Minä äänestin tätä vastaan ja me äänestämme kaikenlaista ympäristölainsäädäntöä, energialainsäädäntöä vastaan, jota syntyy täällä, koska se vie työpaikkoja. Palatkaamme näihin suurin, suuria polttolaitoksia käsittelevään mm, direktiiviin. Työpaikka menetettiin. Milloin tämä loppuu, tämä jatkuva lainsäädännön tulva, joka vie pätevien ihmisten työpaikkoja. Tämä on häpeällistä toimintaa ja joka äänesti tämän puolesta, joka äänestää vastavalaisen lainsäädännön puolesta, pitäisi kertoa kansalaisille, niille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, että miksi he ovat jääneet tällaisen tilanteeseen. Eikä pitäisi vaan koko ajan ö, tyynytellä omaa, ö, omaa tuntoa. Raskas teollisuus on menneen talven lumia ja nyt voidaan sanoa, että te olette johtaneet Euroopan massatyöttömyyteen tämän lainsäädännön kautta. Työpaikkoja viedään ja brittiteollisuus ajetaan alas. Kiitoksia. Bardo Kiitos. Pyydän kaikkia edustajia ilmoittamaan puheenvuoropyynnöstään aikaisemmin. Poikkeuksellisesti annan puheenvuoron edustaja Poltsakoville, mutta pyytäisin kovasti, että tulevaisuudessa pyydätte puheenvuoroja aiemmin. Koska tässä vaiheessa riippuu ihan äh, puhemiehen vapaasta tahdosta, antaako puheenvuoro vai ei. Etuinen aikaisemmin pyydän. Předsedo za vstřícnost, äh, já jsem se hlásil stejně jako u toho prvního bodu, nevím proč právě... Niin, Kiitos. Tuossa ensimmäisessä kohdassa jo ilmoitin itsestäni. En tiedä, että miksi nimeni ei tullut siellä teillä esille tuolla näytöllä. Mutta ihan lyhyesti tuin tätä ehdotusta, mutta oli vähän kahden vaiheilla. Mielestäni ennen kaikkea EUn pitäisi saada järjestystä ympäristönsuojeluasioihin. Sehän on meitä kovasti koskettava asia. Siihen kuuluu myös Volkswagen-tapaus ja päästöjen manipulointi. Nyt pitäisi tarttua seuraaviin hankkeisiin vasta sitten, kun tiedämme tarkasti, että miten eurooppalaiset normit, jotka ovat tähän asti olleet voimassa, miten niistä pidetään kiinni ja noudatetaan. Kiitos vielä, että tulitte minua vastaan tässä puheenvuoroasiassa puhemies. Kiitos e, edustaja. Sitten siirrymme Siirrymme mietintöön ja äänestysselitykseen mietinnöstä, jonka on laatinut edustajilla Viia. Elintarvikkeena käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit. Ensimmäisenä tästä puhuu edustaja Maminskins. Paldies priekšsēdētāja kungs. Kaseins ir fosfoproteīnu grupā, kas zidītāju. On oikein paljon kiitoksia. Kaseini kuuluu tuoteryhmään, joihin sisältyy suuri määrä proteiinia. Tämä on täysin luonnollinen ihmiskehostiin löytyvä ainesosa ja se pitää sisällä myöskin aminohappoja ja on tärkeä proteiinin lähde ihmiselle. Tästä huolimatta on olemassa kansainvälisiä standardeja, ja meidän täytyy lähentää lainsäädäntöämme tähän kansainvälisen lainsäädäntöön ja standardeihin, jotta kaseinit ja kaseinaatit ovat kansainvälisessä markkinoilla saatavilla. Toinen asia liittyy myöskin normitukseen. Kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet ymmärtää, minkälaisia elintarvikkeita he ostavat. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Kiitoksia. Paldies. E, nyní poslanec e, pospíšil e, jedna minuutta. Edustaja Pospisil minuutti. Niin, kiitos puhemies. Tuin tätä. Ensisimmäykseltä saattaa näyttää, että kyseessä on monimutkainen sääntely, joka vain vaikeuttaa elämää. Muuttavasta puolena on se, että olen vakuuttunut siitä, että että standardien yhtenäistäminen ja kokoonpanon äh, ja kosteuden määrittely johtaa siihen, että koko eu on samanlaiset säännöt ja kansainväliset organisaatiot ovat, ovat olleet tässä mukana. Tämä kyllä auttaa kovasti toimialaa myöskin yksittäistä kuluttajaa, koska he voivat olla sitten varmoja, että nämä aineet täyttävät laatustandardit. Ja kaiken kaikkiaan tämä on se tapa, jolla sisämarkkinoiden esteitä pitää purkaa. Kiitos. Eh, Dekui, panie poslanec, dziękuję bardzo, panie pośle. Kiitos kovasti teille. Tämä oli jo nyt sitten viimeinen äänestysselistys. Keskeytän istunnon ja jatkamme kello 15 ja toivotan hyvää ruokahalua.